Dzień dobry, witam koleżanki i koledzy, kolegów. E, Huomenta, hyvät naiset herrat. Avaan istunnon. Ensimmäinen kohta esityslistalla on yhteiskeskustelu koskien vuoden